Olla. Minun pitää nyt ilmoittaa yhdestä asiasta. Vladimir Remek on ilmoittanut jättävänsä paikkansa 16. 2. joulukuuta 2013 jättänyt siis paikkansa parlamentissa. Työjärjestyksen artiklan 14 mukaisesti ilmoitetaan siitä, että edustajien paikka vapautuu 17.12.2013 ja sitten kansalliset viranomaiset saavat tiedon asiasta. Hyvät naiset ja herrat, nyt voimme siirtyä äänestyksiin. Äh, anteeksi, työjärjestyspuheenvuoro herra Brokilta ensiksi. Herr Präsident. Puhemies haluaisin vain tiedottaa siitä, että kun kohta äänestämme Ukrainasta, niin kolme tuntia sitten Timosenkon tytär ja asianajaja eivät ole enää päässeet Timosenkon puheille vankilaan. He ovat vankilassa parhaillaan ja toisin kuin lainsäädäntö Ukrainassa määrä, niin eivät saa tavata Timosenko. Haluaisin vain tämän antaa tiedoksi. Kiitos tästä hyvin valitettavasta uutisesta. Se vain osoittaa, miten kärjistynyt tilanne on Ukrainassa. Parlamentin pitää